ja SD-ryhmä ovat pyytäneet eh, ehdottaa tiettyjä muutoksia valiokuntiin sekä valtuuskuntiin liittyen. Nämä nimiluettelot löytyvät pöytäkirjan liitteenä, jos vastalauseita ei ole tullut eh, määräaikaan mennessä. Nämä nimit